eurooppalaisten toimittajien luovuttamista tai Turkki. Tai he saavat kidnapata eurooppalaisia toimittajia. Ja mitä sitten sanotte? He sanovat, että hän rikkoi jotain sääntöä Iranissa tai Turkissa. Ei nyt pidä lähteä leikkiä pontuspilatusta. jos väärinkäytösten paljastajat ristiinnaulitaan. Anna Gomes. Kiitoksia. Anna Gomes esittää teille sinisen kortin. Hyväksyttekö sen? Gomes, olkaa hyvä. I agree with my colleague, uh, Olen samaa mieltä kollegani Koluglun kanssa, että tämä on uh, poliittinen uh, elin ja me teemme poliittisen uh, päätöksen. Sitä me teemme, kun sanomme, että ei saataisi karkoittaa Yhdysvaltoihin, mutta sama, toisaalta me arvostamme odotamme, että tuomioistuimet esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka onneksi vielä on EU-ssa, on sitoutunut Euroopan perussopimuksen ihmisoikeusyleiskirjan ja siksi oikeudellisista syistä johtuen odotamme, että ehkäistään karkoitus maahan, jossa vielä on kuolemanrangaistus. Oletteko samaa mieltä, herra Koluglu? We have to make... Täysin samaa mieltä. Meidän täytyy tehdä lausunto. Ja lausuntoja, lausuntoja, lausuntoja on annettu Venezuelasta, Turkista ja kaikesta. Ja sitten puhutaan näistä oikeudellisista menettelyistä. Ja noudatettiinko sitä muiden maiden osalta? Me täällä teemme lausuntoja, mutta miksei nyt saisi puhua tästä? Koska brittihallitus on nyt täysin sekasorrossa Brexitin takia. Ja hallitus yrittää nyt käyttää tätä verukkeena, että se ei ole oikein. Te olette poliitikko, ja teidän täytyy ottaa kantaa. Joko te puolatte luovuttamista tai sitten ette. Thank you very much. You were called. You have... Kiitoksia. Teillä on vielä oikeus vastata, koska teiltä puhuteltiin. Much appreciate you giving me the Puhemies, arvostan kovasti sitä, että annoitte minulle mahdollisuuden vastata. Tämä on oikeudellinen kysymys. Sitä se on, piste. Jos kannatatte sitä, että poliitikot puuttuvat oikeusprosessiin, niin se on täysin hyväksyttävä ja legitiimi näkökanta, kuitenkin sellainen, jota minä en kannata. Mutta se on teidän etuoikeutenne, voitte väittää niin, mutta se on täysin sen vastaista, miten demokraattiset instituutiot länsimaissa toimivat täytäntöönpanovallan ja oikeusvallan erottaminen on erittäin perustavanlaatuinen ajatus. Oh, I'm so sorry. Can I ask you a question? Niin, saisiko vielä esittää kysymyksen kollegalle? No, saatte vielä yhden minuutin. I would like to ask you this. Niin, esittäisin tämän kysymyksen kollegalleni. Entä sitten nyt Turkissa? Onko Turkki oikeassa, kun se sanoo, että tämä on oikeudellista toimintaa ja teidän täytyy kunnioittaa Turkin oikeudellisia menettelyitä eikä puuttua niihin? Ja miksi sitten on tehty niin monta päätöslauselmaa Turkista. Miksi? I keep this as a rhetoric question. No tämä ilmeisesti oli retorinen kysymys, mutta haluatteko vastata? In just a few seconds. Ihan muutamassa sekunnissa vastaan. Se, mitä kollegat vaativat, on, että brittihallitus puuttuisi oikeusprosessiin Englannissa se, mitä sanotte Turkista, on se, että me puutumme tai yritämme puuttua. Ja olen täysin samaa mieltä turkki kanssa ja todella toivoisin, että minun hallitukseni ja muut hallitukset sanoisivat selvästi, että Turkista ei koskaan tule Euroopan unionin jäsenvaltio, riippumatta siitä, onko nyt kuningaskunta jäsen vai ei. Uh, Kiitoksia kollegat. Kumpikin osapuoli sai kantansa esille, eli nyt seuraavaksi Anna Miranda Vihreistä saa puheenvuoron. Kiitoksia. Este lunes tenía una cita con Minulla oli tällä viikolla tapaaminen Lontoossa Assangen kanssa. Minä myös samalla sanottiin, kuinka hänen turvapaikkaoikeuksiaan oli loikattu, loukattu. Turvapaikka tarkoittaa, että sillä voidaan suojella kuolemantuomiota vastaan. Ja Assange ei ole kyse vain pelastaa häntä sähkötuolista, vaan suojella häntä myös vankilalta, koska hän on vain halunnut käyttää lehdistöä ilmaisun vapautta. Me, me halua häntä maahan, jossa hän ei saa oikeudenmukaista tuomiota. Tässä on heikennetty turvapaikkamenettely, jossa pitäisi turvata kansalaisten oikeus turvapaikkaan. Ja sitten hän voi joutua pitkäaikaisen vankeuteen. Tässä hänen rikkomuksensa on julkaistu Yhdysvalloissa Brittihallitus ei ole taannut tässä, antanut takeita Yhdysvalloille, että ei hän Assange joutuisi kuolemantuomion kohteeksi brittiosapuolet mainitsevat, että, että karkotus ei tule voimaan kuolemantapauksen ehkä ollessa mahdollista. Tässä ei ole minkäänlaisia takeita kuitenkaan siitä, että Assangea ei karkotettaisi Yhdysvaltoihin. Ei ole koskaan saatu mitään takeita karkotuksesta. Me olemme tässä parlamentissa sanoneet, että Ecuador ja yhdistyn kuningaskunta tekivät yhteistyötä. Hyvä komission jäsen, tämä on erittäin vakava hyökkäys lehdistä ja ilmaston, äh, ilmaisuvapautta vastaan. Assange ei pitäisi karkottaa. Silloin jokainen lehtimies on vaarassa, kun kun hän tuo korruptiota. Kiitoksia. Ja seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Konechna yksi minuutti. <coughs> paní předsedající vážené kolegyně vážení kolegové dnes jsme. kiitoksia puhemies kollegat tänään äänestimme tästä direktiivistä joka liittyy <coughs> väärinkäytösten paljastajiin ja meidän täytyy varmistaa yhteiskunnan hyvinvointi. Tästä äänestettiin tänään ja haluaisin tässä kohtaa todeta, että kaikki suuret skandaalit, jotka ovat paljastuneet vuoden 2014 jälkeen, kuten LuxLeaks tai Panaman paperit, niin kaikki tämä tapahtunut väärinkäytösten paljastajien ansiosta. Eli minua ei kiinnosta yhtään, onko Julian Assange teille sankari vai petturi. Tällä hetkellä mielestäni se on toisiaista. Tärkeää tällä hetkellä on se, haluammeko suojella väärinkäytösten paljastajia. Meidän tulee suojella Assangea. Hänet pitää luovuttaa maahan, jossa häntä ei pidä luovuttaa maahan, jossa presidentti pitää toimittajia kansan vihollisena. Mielestäni se ei olisi oikein. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Jurova, olkaa hyvä. Honorable members, thank you. Puhemies, arvoisat jäsenet, kiitoksia oikein paljon tästä keskustelusta. Haluaisin toistaa, että me täysin luotamme tuomioistuimen riippumattomuuteen ja ammattimaisuuteen yhdistyneessä kuningaskunnassa. Olen myös vakuuttunut siitä, että perusoikeudet ja oikeus riippumattomaan oikeudenkäyntiin, että niitä kunnioitetaan. Kiitoksia. Ja sitten vielä neuvostoa Kiitoksia. Haluaisin lopuksi kiittää teitä mahdollisuudesta keskustella tästä ajankohtaisesta asiasta. Me kaikki katsomme, miten Assangein tilanne kehittyy. Kiitoksia jälleen kerran. Nagyon köszönjük. Ezennel a vitát lezárom. Kiitoksia. Istunto päättyy. Ja istunto jatkuu huomenna puoli yhdeksältä. Esityslista on julkistettu Euroopan parlamentin verkkosivuilla. Istunto päättyy. Hyvää yötä.